koskevista tapauksista työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti. Ja siirrymme suoraan ensimmäiseen asiaan. Ibrahim Halavan mahdollinen kuoleman tuomio Ja mm, esit, mm, laatijat saavat ensin puheenvuoron. Edustaja Korao. Kiitoksia puhemies. Ibrahim Halauan uhkaa kuoleman tuomia. Häntä on syytetty useista rikoksista, mutta kaikki tämä johtuu protestilainsäädännöstä. Hyvät kollegat, sanotaanpa tämä suoraan siitä lähtien, kun Al-Sisi on, on ollut Egyptin hall hallinnossa, niin tilanne on hyvin epävarma eh, ja siellä on tietenkin paljon jännitteitä. Myös maantieteellinen sijainti on sellainen. Kuitenkaan emme voi hyväksyä sitä, että tämän tyyppisiä lakeja voidaan eh, soveltaa ja että eh, joutuu kuoleman tuomituksi vain koska on eri mieltä. Monet nämä vuoropuhelut, joita jäsenvaltioilla on Egyptin kanssa, niissä pitäisi painostaa niin, että tämä laki kumotaan ja Ibrahim Halawa vapautetaan. Kiitoksia. Kiitos. Sitten yksi minuuttelu. Edustaja Sellin heitettynä, hakattuna ja kidutettuna vietti Irlannin kansalainen Ibrahim Halava hiljattain 20-vuotis syntymäpäiväänsä. Ja miksi? No siksi, että hän äh, halusi käyttää oikeuttaan sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen. Nälkälakolla halava nyt pyytää kansainvälisen yhteisön huomiota. Vuonna 2011 miljoonat ihmiset ensimmäistä kertaa pääsivät äänestämään eikä ole epäilystäkään, etteivätkö muslimiveljekset eivät olisi halunneet kuulla minkäännäköisiä soraääniä, mutta onko nykyinen hallinto yhtään sen parempi ja vähemmän itsevaltainen? Itse asiassa henkilökohtaiset vapaudet Egyptissä ovat tänään vielä rajallisempia kuin Mubarakin alaisuudessa. Ja kuolemarangaistuksella uhkaaminen ylittää jo kaiken Eli minä todellakin kehotan Egyptin viranomaisia vapauttamaan Halavan ja ne sadat muut vangit ja että he saisivat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja että Egypti olisi roolimallina alueen muille maille. Kiitokset ja sitten puolitoista minuuttia Sargentini. Dank u voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Ibrahim Halava pidätettiin silloin, kun hän oli 17-vuotias. Hänhän on lapsi, on kansainvälisiä sääntöjä siitä, miten lapsiin suhtaudutaan vankiloissa. Hän on nyt kaksi vuotta ollut vankilassa. Hän ei voi hyvin. Hän eikä hänen kanssaan pidätettiin. He, he, e, asialla ollenkaan edes tutkittu, koska he saavat saman tuomion. Tämä on Sisin Egypti, tämä on myös Egypti, josta monet täällä sanovat, että Egypti, jonka kanssa meillä on suhteita, hän on strateginen kumppani e, epävakaalla alueella ja kumppani, jonka pitäisi auttaa vakauttamaan tätä aluetta. Siksi meistä on todella tuskallista. Tämä on maa, joka on epävakautta aiheuttanut alueella. Ja sissi on vähän niin kuin Mubarak. Mubarakin vastaan noustiin, koska hän oli sortanut kansaa kymmeniä vuosia ja tulisi näin tekemään vielä jatkossakin. Me vaan käännämme katsemme muualle. Nyt toivomme, että äh, Ibrahim Halava vapautetaan, mutta me emme kuitenkaan äh, näe, mitä hallitus tekee paikallisen väestölle muutamia nimiä, no Kein esimerkiksi, ne olivat eurooppalaisia journalisteja, jotka tuomittiin myös siellä. Hekin ansaitsevat oikeutta. Kiitos. puhemies sitten Thank you, Chair. Ibrahim Halawa and myself have a number of... Kiitoksia puheenjohtaja. Ibrahim Halawalla ja minulla on äh, mm, joitakin äh, yhtäläisyyksiä. Yksi on se, että olemme Irlannin kansalaisia, että olemme Euroopan kansalaisia. Koska Ibrahim Halawa oli alaikäinen, kun hänet pidätettiin, pyydän Egyptin viranomaisilta, että he saman tien vapauttavat ehdoitta Ibrahim Halawan Iranin viranomaisissa. Siis sanon tämän ehdoitta ja saman tien, koska hän on ollut 849 päivää vankilassa ja koska hänet on julkaistu häntä on kutsuttu ähm, mielipidevangiksi Amnesty Internationalin äh, taholta. Ja sanon äh, tämän, koska häntä pidetään ähm, yhdessä monien muiden kanssa, jotka odottavat äh, tuomiota. Ja myös Irlannin hallitus on vaatinut hänen vapauttamistaan asetuksella. Mm, monet MEPPI-kollegoistani, jotka ovat nostaneet tämän asian esiin parlamentissa useassa otteessa, erityisesti kollegani Lynn Boylan, on varmistanut, että hänen nimensä ja hänen tapauksensa muistetaan. Kiitos. Yksi minuutti, edustaja Kelly. First, I'd like to thank all... Puhemies, kiittäisin kaikkia ryhmiä yhteistyössä tekstin laatimisessa. Tästä tuloksesta olemme yksimielisiä. Myös erityiset kiitokset muille tekstinlaatioille, Marian Haaknille ja Lynn Bailenille. Niin kuin täällä jo sanottiin, tämä oli Voilenin aloite. Hänen ansiosta tämä päätöslauselma on laadittu. Tunnustan myös strategisen roolin, joka Egyptillä on tuolla päin maailmaa ja hyvän yhteistyön suhteen, jota meillä monin tavoin on Egyptin kanssa, mutta Ibrahim Halavan tapaus on täysin mahdoton asia hyväksyä. 17-vuotias irlantilainen oli mukana mielenosoituksessa Kairossa ja hänet pidätettiin ja on pidetty vankilassa siitä lähtien järkyttävissä olosuhteissa. Tämä on vastoin kaikkia ihmisoikeusjulistuksia ja tässä rikotaan lapsen oikeuksia vastaan toiminta. Tämä päätöslauselma yhdessä ulkoasiainministeriön ja Iranin hallituksen kanssa voi vakuuttaa Egyptin viranomaiset siitä, että asia pitää ratkaista ja palauttaa Ibrahim Irlantiin välittömästi. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Lynn Boyle. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Ibrahimin siskon, joka on kampanjoinut veljensä puolesta jatkuvasti ja olen ylpeä, että olen hänen kanssaan saanut kaksi vuotta tehdä töitä. Tämä päätöslauselma oikeutetusti tuomitsee sen, että Ibrahim Halva on vankilassa, hän ei pääse todistamaan, häntä, hän ei edes kuule, mitä hänelle tapahtuu. Olen iloinen, että tämä idea on mennyt, tämä ajatus on mennyt kaikki, koko poliittisen spektrin lävitse ja erityisesti irlantilaisille kollegoilleni. Minä haluaisin lukea kaikkein viimeisimmän viestin, jonka Ibrahim sai salakuljetettua Tänään on 20. syntymäpäiväni ja kolmannen kerran vietän sen yksin. Tänä päivänä haluaisin lähettää terveiseni kaikille niille, jotka uskovat vapauteen ja humanisuuteen, niille, jotka sytyttävät kynttilän joka ilta muistaakseen heikkoja ja sorrettuja. En tunne teitä henkilökohtaisesti, mutta rukoilen joka auringon nousun aikaan, että olisi teidänkin aika päästä vapauden polulle. Kiitos. Kiitokset sitten Pantseri. Kiitoksia. Ibrahim Halawa on, äh, joutuu äh, kohtaamaan hyvin äh, kovan tuomion tällaisessa massatuomi oikeudenkäynnissä, kuten on sanottu. Äh, koska hän osallistui 2013 mielenosoitukseen Kairossa. Ja vaikka hän silloin oli vain 17-vuotias eli alaikäinen, kun hänet pidätettiin, Egyptin tuomioistuin ei ottanut siitä huomioon ja rikkoi tällä tavoin lapsen oikeudesta tehtyä yleissopimusta. Häntä on kohdeltu huonosti pidätyksen ja vangitsemisen aikana ja jos hänet, tunnit, todist, hänet pidetään syyllisenä, hän joutuu kuolemaan tuomituksi. Egypti on tuominnut kuolemaan viisi henkilöä, joista yksi oli pidätyksen hetkellä samanikäinen kuin Ibrahim Halaua. Kuolemantuomio on aina väärin, mutta erityisesti kun on kyse alaikäisestä me olemme huolestuneita ja pyydämme, että hänet vapautetaan samoin muut vangit, jotka osoittivat mieltään tuona päivänä. Ja sitten ryhmien puhujat EPP-ryhmän nimissä edustaja Hayes. Myös yhdyn muihin kollegoihin ja haluan kiittää erityisesti niitä, jotka ovat väsymättä taistelleet Ibrahim Halavin puolesta viime vuosina huomaan tässä erityisesti edustaja Boylen toiminnan. Hän ei ole vain Irlannin kansalainen, niin kuin edustaja Haakin sanoi. Hän on EU-kansalainen. Euro, EU perustuu vapauksille, oikeuksille, perusihmisoikeuksille, jotka on kuvattu Euroopan lainsäädännössä. Me odotamme, että EU-ssa uskotaan näihin oikeuksiin, että sovelletaan yhtälaista ja myös kolmet maat, joiden kanssa meillä on suhteet, meidän pitää kiinni näistä samoista oikeuksista. Minä kysy, pyydän, että kiintiöviranomaiset ottavat huomioon sen, että parlamentti puhuu tänään yhdellä äänellä asiassa. Me vetoan erityisesti heinettä käyttävästä lakia 141, joka mielestäni edellyttää presidentin asetusta, jotta Ibrahim Halavi voisi palata Ir- Irlantiin. Tätä poikkeusta äh, on käytetty muissakin tapauksissa. Me olemme puhuneet yhdellä äänellä asiassa ja se on erittäin hieno asia tänään. Ja sitten SND-ryhmän nimissä edustaja Weidenholzer. Kiitoksia puhemies. Ibrahim Halawi on äh, traaginen tapaus, koska se osoittaa, mitä yksilölle voi tapahtua, kun ihmisoikeuksia ja perus, äh, oikeusvaltioperiaatetta ei oteta vakavasti. Ja Egyptin viranomaisille olisi helppo todistaa päinvastainen. Ibrahim Halawi ei kuitenkaan ole äh, yksi yksittäinen tapaus, vaan hän osoittaa, että systemaattisesti vähät välitetään ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta Egyptissä. Ja on erityisen ikävää, että tämä tapahtuu Egyptissä, koska Egypti on Euroopalle tärkeä kumppani, koska me arvostamme Egyptin terrorismin torjuntatoimia ja koska me haluamme vakaan Egyptin. Mutta hyvät kollegat, todellista sen vakauden voi saavuttaa vain, jos kunnioitetaan demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Muuten syntyy eräänlainen painekattila, joka jossain vaiheessa sitten räjähtää. Ja Ja seuraavaksi liberaalit. Äh, edustaja Schaake. In Egypt, human rights... Puhemies, hyvät kollegat, äh, perusoikeudet ovat poljettuina ja Sisin hallituksella on jo liikaa uhreja. Egyptiläiset, jotka hakevat vapautta ja demokratiaa, sanovat, että tilanne on jopa pahempi kuin Mubarakin aikana. EU on vain kääntänyt selkäänsä sen vuoksi, että yhteistyö ilman ihmisoikeuksia ei ole kestävää. No uskonko minä, että muslimiveljet hakisivat, pyrkisivät kohti vapautta ja demokratiaa? En. Minua huolestuttaa koko tämä dogmismi ja, ja, ja sekularismi islamilaisten politiikassa. Vuonna 2013 Ibrahim Halava ää, vangittiin, vaikka hän on syytön niin kauan kunnes toisin todetaan. Ei joukko oikeudenkäynti ole oikeudenmukainen. Sunnuntaina kun oli jälleen joukko-oikeudenkäynti, niin siellä ei ollut tarpeeksi ihmisiä paikalle, niin sitä siirrettiin. Herra oli kuitenkin irlantilainen, hän oli 17, kun hänet pidätettiin, ja me vetoamme hänen vapauttamiseen. Kiitos. Ja sitten EFDD-ryhmälle edustaja James. Good morning. Hyvä että Briteillä on lause, jota kutsutaan elefantti on huoneessa. Tämä liittyy asiaan, joka on täysin ilmeinen, mutta kukaan ei halua sitä myöntää. Ihmisoikeusrikkomuksissa EUlla on oma tapauksensa, että tätä kutsutaan, voidaan kutsua, mä elektron tavallaan Turkki, otan tämän esille tänään, koska jokaisessa Strasbourgin istumassa, kun puhutaan ihmisoikeuskysymyksistä, tänään jälleen puhumme sitten herra äh, Halalista. Turkki on kuitenkin maa, joka saa 3 miljardia euroa äh, maahanmuuttokysymyksessä, mutta siltä ei pyritä yhtään mitään vastineeksi ihmisoikeuksien alalla. Minkälaisen viestin tämä oikein lähettää? Haluaisin todellakin nähdä jotakin myönteistä syntyvä tämän aamun keskustelusta, mutta pelkään, että tämä on vain äh, tyhjää puhetta ja kaksoistandardia. Eilen me todellakin ratkaista tätä epäselvyyttä, jota eilen syntyi, kun äh, mitä tulee Turkin jäsenyysneuvotteluihin muutoin, emme pysty puuttumaan näihin kaksoistandardeihin, joita sovelletaan tämän tyyppisissä tapauksissa kuin juuri Ibrahimin Halavin kohdalla ja muissa vastaavan tyyppisissä tapauksissa. Kiitos. Kiitos ja puolitoista minuuttia Epitides. Kiitos Ibrahim. Halava on nuori Irlannin kansalainen, joka vuodesta 2013 lähtien istuu Kairossa äh, vankilassa yhdessä 400 muun kanssa. Häntä syytetään esimerkiksi julkisen omaisuuden tuhoamisesta, mutta myös murhasta se, mitä nyt EU on voinut todeta, niin tässä rikotaan alavan ihmisoikeuksia. Kaksi vuotta vankilassa ilman kunnollista prosessia. Häntä on kidutettu, hän ei ole saanut lääkärin hoitoa ja uhkana on jopa kuolemantuomio. Egyptiläiset sanovat, että Haihera Halavan ihmisoikeuksia ei ole rikottu ja on ehkä mahdollista, että valtion presidentti voi hänet armahtaa niin, että hän ei sitten joudu saakkaan kuoleman tuo, tuomiota. Minä uskon, että Euroopan unionin, asia, kun Euroopan unioni kiinnittää asian huomiota, niin äh, se näkyisi ja myös Irlannin äh, lähetystö on ollut aktiivinen ja ehkäpä sitten halva, voidaankin päästää vapaaksi. Egyptihän on maa, jolla on läheiset suhteet Euroopan unioniin, enkä usko, että Egypti haluaa niitä halvan takia rikkoa. Tärkeää on kuitenkin, että meillä on paljon muitakin vastaavia kohtaloita, jotka on unohdettu. Olisi hyvä, että Euroopan unioni huomioisi että eh, ihmisoikeuksia rikotaan myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa, esimerkiksi minun kotimaassani. Kiitos. Ja sitten edustaja Venta. Ibrahim Halawa 17 lat, jak... Kiitoksia. Ibrahim Halawa oli 17, kun hänet äh, pidätettiin yhdessä äh, yli 400 muun ihmisen kanssa eh, mielenosoituksessa Kairossa. Eh, hän Tämä uhkaa kuolemantuomio. 12 ihmistä on tuomittu kuolemaan tänä vuonna. Hän on käyttänyt eh, oikeuttaan rauhanomaiseen kokoontumiseen ja hänen tuomiotaan on lykätty useampaan otteeseen. Viimeisimpien tietojen mukaan hän on aloittanut nälkälakon. Hän ja muut ansaitsevat oikeudenmukaisen tuomion kansainvälisen äh, standardin mukaan. Hän ei ole myöskään saanut äh, englanninkielistä äh, avustusta ja on väitetty, että häntä on kidutettu. E, Halawi täytyy vapauttaa Euroopan kansalaisena. Egyptin täytyy myös ratifioida kidutuksen vastainen yleissopimus ja kuolemantuomion vastainen yleissopimus. Ja sitten Panie przewodniczący, przypadki łamania praw człowieka w Egipcie budzą ogromne... Ihmisoikeusrikkomukset ovat suuri huolenaihe kansainvälisesti. Egyptin viranomaiset eivät välitä perusvapauksista, kuten mielenosoitusoikeudesta, ilmaisuvapaudesta. Ibrahim Halawa on ollut yli kaksi vuotta vankilassa. Hän on yksi 500 poliittista vangista. Ja nyt oikeudenkäyntiä ei voida aloittaa, koska mihinkään tuomioistuin saliin ei mahdu niin montaa syytettyä kuin tässä on kyse. Poliisi ja armeija valtasivat moskeijan aikanaan pidätysten yhteydessä. Monet menettivät henkensä Me vetoamme Egyptin viranomaisiin, jotta he vapauttaisivat ehdoitta kaikki ne, jotka on tuomittu näiden oikeuksien rikkomuksesta. Ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti kaikilla on oikeus oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin. Egypti ei noudata näitä periaatteita. Ja näin äh, puhujalista on käyty lävitse. Nyt minulla on täällä muuttama, pyyntö puhuji, ilman puhujalistaa. Herra saa ensin puhuja, puheenvuoron. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. <clears throat> Já... Kiitos, puheenjohtaja. Minä kannatan ihmisoikeuksia ja siksi olen järkyttynyt tästä tapahtumasta Tämä on Irlannin kansalainen ja haluaisin muistuttaa kaikkia, että meidän valtuuskuntamme hyvin usein matkustaa ulkomaille ja joka kerta kun me matkustamme, meidän pitäisi miettiä tällaista erityistä valtuuskuntaa, joka keskustelisi egyptiläisten kanssa en voi kuvitellakaan olevani Ibrahimin jaloissa jossain haisevassa vankilassa odottamassa, että jotain tapahtuisi. Esimerkiksi oikeudenmukainen tuomio istuinkäsittely. Meidän pitäisi matkustaa tuonne ja tavata nämä ihmiset. Ei tämä oli ensimmäinen tapahtuma. Ei ole kysymys vain Ibrahim Halavasta. Me olemme puhuneet monista muistakin esimerkiksi äh, virolaisesta vangista. Ja ένα λεπτό, ο κύριος Μαριάς. Kiitos. Marius, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Me keskustelemme Irlannin kansalaista Ibrahim Halauasta, EUn kansalaisesta, joka on äh, uhattuna kuolemantuomiolla, koska hän osallistui mielenosoituksiin Kairossa. Egyptin viranomaiset eivät ole vielä äh, oikeudenkäyntiä toteuttaneet. Sitä on lykätty useaan otteeseen. Tämä on vienyt jo vuosia. Siksi vetoamme Egyptin viranomaisiin, että he vapauttavat Ibrahim Halawan ja Täysin tuemme Irlannin tilaisia kollegoitamme täällä salissa. Euroopan unionin on jatkettava niiden maiden painostusta, joilla on kuolemantuomio käytössä ja varmistaa, että nämä maat noudattavat kansainvälisiä standardeja. Kiitoksia puhemies. Ibrahim Halawa on Irlannin kansalainen maan kansalainen ja tämä maa kuuluu Euroopan unionin ja meidän velvollisuutemme on käydä tätä keskustelua parlamentissa, mutta tämän lisäksi meidän täytyy pyytää korkealta edustajalta Rova Mogherin, että hän järjestää huippukokouksen, ei pitää puhua siitä, miten voimme vapauttaa Halavan ja miten estetään kuolemanrangaistus. Egypti on kumppanimme, ystävämme, me haluamme tehdä yhteistyötä maan kanssa, mutta samanaikaisesti Egyptillä on myös omat velvollisuutensa EUn suuntaan aivan erityisesti, mitä tulee meidän kansalaisiimme. Me odotamme että presidentti se käyttää presidentistä asetusta asian ratkaisemiseksi. Näin Egypti voi parhaiten osoittaa, että se haluaa käydä olla yhteistyössä. Kiitoksia tästä edustaja McGuinness. Thank you, Chair. Um, I... Kiitos puhemies. Kuuntelin tätä keskustelua, mutta innostuin puhumaan, kun minulla oli tässä mahdollisuus kiittää parlamenttia, kaikkia ryhmiä ja jäsenvaltiota teidän eh, huolenaiheestanne Irlannin eh, kansalaisesta, Euroopan kansalaisesta ja toivon mukaan hänen perheensä ottaa tämä sydämensä. Mutta ennen kaikkea toivon, että Egyptin viranomaiset ymmärtävät meidän huolenaiheemme ja kuuntelevat sanojamme. Meidän on eh, saatava päätös ja, ja, ja ratkaisu tähän ja ratkaisu on se, että herra oli vapautetaan ja hän voi matkustaa kotiin perheensä luoksi. Voi vain kuvitella, millainen tilanne hänellä on tänään siellä. Eilen Saharovin palkinnon jakotilanteessa kuulimme vastaavasta. Minä toivon todellakin, että me saamme sen lopputuloksen, jota kaikki toivomme. Kiitos. Yksi minuutti. Child. Thank you, Chair. Um, I... Kiitoksia puhemies. Toivon, että Tämä keskustelu edes hiukan lohduttaisi Ibrahimin perhettä. Heistä jotkut ovat täällä paikan päällä. Muistaisin kaikkia siitä, että tässä kyse ei ole vain ihmisoikeuksista, vaan kyse on myös lapsen oikeuksista. Ibrahim oli 17-vuotias joutuessaan vangituksia vankilaan. Kuinka monia muita löytyy vankilosta kuinka monet muut tämän ikäiset ovat menettäneet henkensä. Meidän pitää todellakin kuvitella, minkälaista oikein on olla lapsi noissa olosuhteissa, jos kyseessä olisi on... Ky- Toivon, että Egyptin viranomaiset kuuntelevat meidän puhettamme ja ottavat huomioon asian käsittelyn, koska tässä on kyse siis myös lasten, lapsen oikeuksista eikä vain ihmisoikeuksista sinällään. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Haluaisin heti alusta kiittää kaikkia, jotka tukivat tätä ehdotusta ja erityisesti erityisesti Lin Boylan ja halusin kiittää siitä, että hän on, olemme päässeet tähän pisteeseen. Toivotan tervetulleeksi Ibrahim Halawin perheen, joka on täällä tänään kuuntelemassa. Tärkein osa tätä meidän keskusteluamme on se, että tämä henkilö oli lapsi, hän oli 17-vuotias, kun hänet pidätettiin. Tämä pitäisi ottaa huomioon. Hän on ollut pitkään vankilassa, hän on nyt 20-vuotias ja minä, kuten muut, vetoaisin e, Egyptin viranomaiseen. E, heidän pitäisi huomata, että hän on Iranin kansalainen ja Euroopan kansalainen. Heidän pitäisi kuulla e, meidän sanamme niin, että Ibrahim voi palata Irlantiin ja perheeseensä. Ymmärrä, että siellä on erilaiset järjestelmät, mutta nyt tässä on kyse nuoresta henkilöstä, jota on pidätetty näin pitkään ja nyt tuomio oikeudenkäynti on lykätty lauantaihin. Tämä on hyvin hankala ja hän oli alaikäinen, vain 17-vuotias. Se on tärkeää muistaa. Kiitoksia. Siis ja sitten komission jäsen huomannette, että täällä ollaan hyvin yksimielisiä. Koko parlamentti on samaa mieltä. Olemme syvästi huolissamme siitä mahdollisuudesta, että yksi EU-kansalainen EU-kansasta e- e uhkaa kuolemanrangaistus. Hän on egyptiläis-iranilainen nyt on vaara siitä, että hän saa pitkän tuomion, mutta kyse on jopa kuoleman rangaistuksesta, jos hänet tuomitaan. Me olemme seuranneet valkoasti hänen tilannettaan pidätyksestään saakka vuonna 2013. Varapuheenjohtaja Federica Mogherini on ollut säännöllisissä yhteyksissä Irlannin ja Egyptin viranomaisiin tämän asian yhteydessä. Olemme pyrkineet tukemaan Irlantia ja saamaan aikaan vangin vapauttamisen ja te, toimineet täysin Irlannin kanssa yhteistyössä ja toimineet asianmukaisesti asian käsittelyssä. Samanaikaisesti olemme pyrkineet hoitamaan asian niin, että laajemmalla tavalla käsitellään myös Egyptin ihmisoikeustilannetta. Viime kuussa me aloitimme poliittisen ihmisoikeuskeskustelun dialogin Egyptin kanssa ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Tämä on aivan erityisen tärkeää ajatellen tätä tapausta. Me vetoamme, että Egypti toteuttaa kansainväliset standardit koskien oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä tämä vaatii myös sitä, että liialliset Äh, Egyptissä ei saisi noudattaa tällaisia massaoikeudenkäyntejä. Me vastustamme vahvasti sitä, että kuolemarangaistusta käytetään missä tahansa tapauksessa. Me jatkossakin jatkamme neuvotteluita Egyptin kanssa assosiaatiosopimuksen yhteydessä ja näin pyrimme edelleen parantamaan tilannetta mukaan lukien oikeuden käynti ja miten ne sujuvat. Ja, tietenkin otamme huomioon myös alaikäiset, joita pidetään pidätettynä aikuisten kanssa eikä nuorisovankiloissa. Heidät pitäisi tuomita nuoriso oikeudenkäynnissä. Pitää muistaa, että Ibrahim olisi vasta, se, vasta 17-vuotias, kun hän pidätettiin. Me jatkuvasti puutumme näihin massajoukko-oikeudenkäynteihin. Siinä rikotaan juridisia prosesseja vastaan, koska silloin ei pystytä määrittelemään yksilöiden vastuuta kun samanlaiset syytteet esitetään kokonaiselle ryhmälle ihmisiä. Tämän lisäksi tällaiset massaoikeudenkäyntit pidentävät vankilassa oloa ja tässä rikotaan 9 artiklaa vastaan koskien kansainvälistä sopimusta poliittisista ja kansalaisoikeuksista. Olemme tyytyväisiä, että parlamentti on tukenut meitä, kun on pyritty parantamaan ihmisoikeustilannetta Egyptissä ja luotamme teidän jatkuvaan tukeen asiassa. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Stylianidiksille. Hyvää päivää kaikille. Olen saanut seitsemän päätöslauselmaehdotusta eh, keskustelun päätteeksi.